Tänään tarjolla on koko päivän kokous, kuten myöskin huomenna. Välissä sitten lounastauot. Ensin esityslistan hyväksymiseen. Muistutettakoon sen verran, että mitä tulee epäiltyjen oikeusapuun, esitteleiden jongen tekstin äänestys hoidetaan sitten Wikströmin mietinnön käsittelyn jälkeen, eli tällä tavalla muutetaan käsittelyjärjestystä ja esityslistaa on täydennetty. Huomenna iltapäivällä keskustellaan puheenjohtajakokouksen päätöksen mukaisesti siitä, minkälaisia oikeuksia on, jos jäsenvaltio on päättänyt ottaa käyttöön äh, kuolemantuomion. Ja jos teillä ei ole mitään huomautettavaa esityslistaa, niin se on hyväksytty tässä muutetussa muodossaan. Mitä tulee tulkkausjärjestelyihin, niin tänään Tanska, Kreikka, Latvia ja Kroatia eivät valitettavasti ole käytettävissänne. Ja sitten koordinaattoreiden suositusten hyväksymiseen. Esittelijöiden hyväksyminen, koordinaattoreiden päätös, joka tehtiin 27. huhtikuuta. Seuraavat mietinnöt jaetaan uudelleen SD saa seuraavat. Kollega Fajon vastaa viisumikoodista. Kollega Sibel, unionin intressien vastainen toiminta. Koordinaattoreiden päätös, joka tehtiin 31. maaliskuuta. Sen mukaan kollega Ferrara vastaa esittelijänä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä aiheena korruptiovastainen taistelu ja Krim-päätöslauselman seuranta. Sitten Liven puolelta niin lisäkokouspyyntö on esitetty. 26. toukokuuta on tarkoitus järjestää yhdeksästä puoli yhteen sekä kolmesta puoli seitsemään ylimääräinen kokous ja tämän lisäksi vielä 25. kesäkuuta koko päivä eli yhdeksästä puoli yhteen ja kolmesta puoli seitsemän toinen ylimääräinen kokous. Voitteko hyväksyä nämä koordinaattoreiden suositukset? Hyvä. Ja saaneen muistuttaa teitä siitä, että äänestys toimitetaan tänään vartin yli 11. Äänestys tulee olemaan kinkkinen, joten toivottavasti teillä on äänestyskorttinne mukana. Oikeastaan yksi äänestys toimitetaan vain ainoastaan koneellisesti, jotta se saadaan hoidettua kuntoon ja saan muistuttaa teitä myöskin siitä, että meillä on Ekon valiokunnan kanssa yhteinen kokous kello 12 alkaen salissa PHS 3C50 ja siis Ekoningin kanssa suoritetaan äänestys. Mitä tulee sitten järjestettyjen kokousten pöytäkirjojen hyväksymiseen 5. ja 6. marraskuuta, 20. marraskuuta ja 3. ja 4. joulukuuta sekä 27. tammikuuta. Jos teillä ei ole niihin liittyen mitään huomautettavaa, niin esityslistat on täten hyväksytty. Sitten itse esityslistaan. Aivan lyhyt esittely omalta puoleltani koskien Sepolin eli EUn lainvalvontaviranomaisesta koulutuksesta vastaavan viraston toiminnasta ja siihen liittyvien neuvottelujen tilanteesta. Kerro, mikä on tämänhetkinen tilanne. Kolmikanta neuvottelu on käyty kahteen otteeseen eilen viimeisimmän kerran ja henkilöstötasolla on kaksi teknisen tason kokousta käyty. Parlamentin kannalta tärkeät asiat, joihin esitettiin suurin osa tarkistuksista, niin minä uskon, että hyvä kompromissi on saatu aikaiseksi. Viittaan tässä artiklaan yksi neuvostosen mukaan hyväksyy sen, että Euroopan unioni perustaa kyseisen Sepol-viraston, Lisäksi hyväksyimme uuden artiklan, jossa käsitellään kollegoillemme tärkeitä kysymyksiä. Tässä viittaan erityisesti Aldeval-ryhmän ehdotuksiin, mutta tärkeämpänä pidän kolmosartiklaa kompromissi saatiin muovattua. Neuvosto hyväksyi sen, että Sepol voi toimia myöskin täytäntöönpanotahona. Se on tärkeä seikka, kun virasto perustetaan. Ja tässä viitataan myöskin siihen, että perusoikeuksia on kunnioitettava lainvalvontatoimenpiteissä ja perusoikeuskysymykset. Nämä olivat meille erittäin tärkeitä ja nyt ne korostuvat tässä tekstissä. Useimmat tähän tarkistuksissakin viittasivat. tosissakin tämä on esillä, mutta itse ponsiosassa, kuten artiklassa 3.1, tämä asia on nyt mainittuna. Sitten koulutusjärjestelmään liittyen mainitaan jotain johdantosan kappaleissa, vaikkakaan neuvosto ei halua tätä suoraan näin mainittavan. Mitä tulee eiliseen kolmikaunta neuvotteluun, niin resurssiasiat jäivät vielä auki. Neuvoston täytyy vielä olla meihin yhteydessä. Me olemme esittäneet omat kompromissiehdotuksemme hyvän tekstin aikaan saamiseksi. Auki on vielä tämän tieteellisen komitean kysymys ja hallintoasiat – Ja tämän lisäksi myöskin pääjohtajan valintamenettely. Tästä asiasta täytyy vielä keskustella ja neuvoston on osoitettava joustavuutta näiden kysymysten tiimoilta. Mitä muihin kysymyksiin tulee, niin uskonpa, että saimme suhteellisen hyvän tekstin aikaiseksi. Riippumatta siitä, mitä tulevan pitää, niin haluan kuitenkin korostaa sitä että koska Europol-asiakirjaa vielä kes- käsitellään ja sitä keskustellaan, niin toivoisin, että neuvosto ja parlamentti ilmoittaisivat, että toimittaisiin tapauskohtaisesti ja tätä ratkaisumallia ei yleistettäisiin esimerkiksi Europoliin, koska me emme millään tavalla halua vaikuttaa käytäviin neuvotteluihin saanen kiittää kollegoja, erityisesti kollega Benova. Hän ensimmäisen kolmikantaneuvotteluiden aikana oli vieressäni tukemassa minua kaiken aikaa. Kovat kiitokset teille tästä suuresta avusta. Ja ilmeisesti haluatte lausua muutama sana, se olkaa hyvä. pekne. Kiitoksia. No niin, nyt taitaa toimia. No SMD za výbornú spoluprácu. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluan kiittää teitä ryhmäni puolesta erinomaisesta yhteistyöstä. Olen aina tyytyväinen, kun näen, että naishenkilö näin antaumuksellisesti ajaa tällaisia naisille epätavanomaisia asioita. Haluaisin kiittää teitä, arvoisa rouva puheenjohtaja, että olette tukeneet meidän vaatimuksiamme eli tätä perusoikeuskysymystä. Tämä on tärkeä asia meille. Kiitokset tästä erinomaisesta ammattimaisesta yhteistyöstä. Minä toivon, että äänestyksessä kaikki sujuu kitkattomasti. Kiitokset vielä kerran sinulle, Kinga. Kiitos. No, katsotaan, miten seuraavissa neuvotteluissa käy ja toivottavasti neuvottelusta tulee menestyksekkäät ja saamme hyvän tekstin aikaiseksi. Sen verran Sepolista. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan viisi. Keskustelemme Euroopan turvallisuusohjelmasta. 28. huhtikuuta komissio hyväksyi tämän ohjelman siinä. Viitataan toimiin, joita unionin tasolla toteutetaan vuosina 2015-2020 välisenä aikana. Ohjelma esitettiin, esiteltiin meille jo Timmermansin ja Avramopoulosen toimesta täysistunnon yhteydessä juuri samaisena päivänä, kun ohjelma hyväksyttiin, ja meillä oli mahdollisuus keskustella tästä, esittää omat alustavat kommenttimme, ja nyt meille tarjoutuu mahdollisuus syvällisempään keskusteluun tästä strategiasta. Kollega Soreka on täällä vieraanamme, eli pääosasto Homin turvallisuusosaston johtaja. Hän voi kertoa meille enemmän tästä turvallisuusohjelmasta. Kollega Soreka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää. Valiokunnan jäsenet, olemme kovin kiitollisia, että voimme nyt toistamiseen esitellä teille toivottavasti vähän yksityiskohtaisemminkin Euroopan turvallisuusagendaa. Minä tiedän, että tavoitteena on keskustella aiheesta. Siksi minä yritän alustaa ytimekkäästi. 12 kalvoa on tässä tarjolla niin, että alustus on ehkä vähän kiintoisampi. Tavoitteena on kertoa taustasta, mutta lähinnä sisällöstä ja pyrkiä käynnistämään keskustelu jatkosta. Kuten tiedättekin, me aloitimme Euroopan turvallisuusagendan valmistelut jo 2014. Silloin Eurooppa-neuvosto pyysi että neuvosto ja komissio paneutuisivat uudenlaiseen turvallisuusstrategiaan. Euroopan parlamenttikin on peräänkuuluttanut tätä. Siksi meillä oli aika yksityiskohtainen kuuleminenkin eri tahojen kanssa alkaen heinäkuussa viime vuonna. Julkinen kuuleminen siis Siinä oli mukana myös monia yksittäisiä kansalaisia, kansalaisyhteiskunnan edustajia, mutta myös jäsenvaltioita hyvin lukuisin joukoin. Neljä kuukautta kestäneen julkisen kuulemisen jälkeen voidaan todeta, että se oli erittäin hyödyllistä meille, että pystyttiin yksilöimään tärkeimmät painopisteet. Varsinkin mitä kansalaiset kaipaavat turvallisuudesta. Me käynnistämme myös Eurooppa-barometrin. Se julkaistiin viime viikolla eli hyväksymispäivänä. Olette varmasti huomanneetkin jo tietoja siitä. Siellä on 25 painopistealuetta liittyen verkkorikollisuuteen, terrorismiin ja järjestäytyneen rikollisuuteen. Kansalaiset itse sitottivat nämä esille kaikkein tähdellisimpinä tavoitteina syyskuussa sitten järjestimme korkean tason konferenssin. Komissio sen järjesti, mutta mukana oli myös tämä valiokunnan puheenjohtaja, puheenjohtaja valtio, tutkija, yhteisön edustajia, yksityisen sektorin ja kansallisyhteiskunnan edustajia. Saatiin vähän käsitys siitä, mitä jatkolta voisi toivoa. Sitten totta kai tammikuussa tapahtui traagista ja siksi oli ryhdyttävä nopeasti toimiin, mitä pikimmiten. Kuten tiedätte, puheenjohtaja Juncker teki aivan selväksi, että tässä pitäisi välttää sitä, että agendaa kiirehditäisiin eteenpäin, vaan että sen pitäisi kestää viisi vuotta. Eli pystyttäisiin selittämään, minkälaista toimintaa tarvitaan viiden vuoden aikana. Siksi olemme jatkaneet valmistelutyötä. 28. huhtikuuta agenda sitten hyväksyttiin. Ajatuksena agendassa on, että unionilla ja jäsenvaltioilla on merkittäviä turvallisuusuhkia rajat ylittävässä muodossa. Siksi tämä onkin perustelu sille, että EUkin voisi toimia, vaikka se nyt on jaettua toimivaltaa edelleen. Eli jäsenvaltiot ensisijassa ovat vastuussa sisäisen turvallisuuden takaamisessa. Rajat ylittävä luonne uhjissa kuitenkin antaa unionillekin merkittävän osan ja tarjota lisäarvoa toimintaan jäsenvaltioissa. Siksi Uhkiin vastaaminen on yhteistä työtä. Siinä tarvitaan unionin lähestymistapaa. Ja kuten varapuheenjohtaja Timmermans ja komission jäsen Avramopouloskin totesivat, että tämä on yhteinen urakka, ajatellen toimivaltaa, sitoutumista ja täytäntöönpanoa. Agendaa valmisteltaessa me kävimme myös keskusteluja periaatteista, jotka voisivat olla osvittanat unionin toiminnassa tällä saralla. Me yksilöimme viisi periaatetta agendassa. Ensin perusoikeuksien täysimittainen toteuttaminen. Turvallisuus ja perusoikeuksien kunnioittaminen eivät ole ristiriidassa tavoitteina, ne ovat johdonmukaisia ja tavoitteena toisia täydentäviä. Viime vuonna toimielimet tavallaan heräsivät tähän ajatukseen, kun turvallisuusasioita käsiteltiin sen jälkeen, kun saimme EU-tuomioistumilta tärkeän päätöksen tuomion huhtikuussa. Siinä aivan selvästi tuodaan julki kaikille sidosryhmille se, miten tärkeää on arvioida perusoikeuksia aina kun politiikkaa muotoillaan niin aivan alusta lukien. Näin voidaan varmistaa myös lainsäädäntöaloitteiden oikeudellinen kestävyys. Siksi perusoikeudetkin ovat täysivaltainen osa aina kun politiikkaa muotoillaan. Agendasta huomaltakin, että olemme sitä mieltä, että tämäkin on jaettua toimivaltaa unionin ja jäsenvaltioiden kesken. Olemme sitä mieltä, että perusoikeusvirasto ja tietosuojavaltuutettu olisivat myös mukana prosessissa jo varhaisemmassa vaiheessa – auttaen toimielimiä ja virastoja voidaksemme edistää arvojamme. Toinen periaate liittyy avoimuuteen, vastuunkantoon, demokraattisen valvontaan. No, Euroopan parlamentti nyt ei tarvitse selvittää, miten tärkeää tämä on, kun parlamenttikin on Lissabonin nojalla lainsäätäjänä. Komissio aikoo kuitenkin sitoutua siihen, että käy parlamentissa ja neuvostossa pari kertaa vuodessa kertomassa uusimpia tietoja agendan täytäntöönpanosta. Näin tekin saatte mahdollisuuden arvioida täytäntöönpanoa. Me aiomme myös indikaattoreita, ruveta kehittelemään. Niitä voidaan käyttää tässä välineinä. Ja kun ajatellaan avoimuutta ja osallistumista, niin me muutamme syyskuisen korkeatason konferenssin jatkuvaksi turvallisuusfoorumiksi. Eli se järjestettäisiin kerran vuodessa yhdessä jäsenvaltioiden parlamentin virastojen, yliopistoväen ja kansallisyhteiskunnan edustajien kanssa. Sitten kolmas periaate on varmasti keskeinen agendassa sekin, eli että voidaan paremmin täytäntöönpana ja soveltaa nykyisiä oikeudellisia välineitä. Tämä on vaikuttanut olevan tulevia viiden vuoden aikana kaikki tärkeimpiä tavoitteita. Lainsäädäntöä löytyy 15 vuoden takaa niin kutsutusta kolmannesta pilarista sitten vuonna 1999 tätä on säädetty. Sitten viime syyskuun komissiollakin on mahdollisuus käydä läpi eri toimia ja täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Tavoitteena on, että voitaisiin paremmin ja täysimittaisemmin täytäntöönpanna ensin nykyisiä voimassa olevia välineitä ennen kuin ruvetaan hyväksymään uusia. Neljäs periaate liittyy voimien yhdistämiseen virastojen ja eri alojen kesken turvallisuuskysymyksissä, ei pelkästään oikeus- ja sisäasioissa, vaan myös niiden toimijoiden parissa, jotka jäävät näiden puitteiden ulkopuolelle, EMSA, ENISA, nekin joutuvat käsittelemään turvallisuutta osana laajempaa perhettä, että kaikilla virastolla olisi jotain annettavaa jäsenvaltioiden toimien lisäksi. Sitten alakohtainen tai eri aloja kattava lähestymistapa niin, että saataisiin mukaan myös muuta politiikkaa, joka vaikuttaa turvallisuusvälineiden muotoiluun. Liikennerahoitus, tullit, koulutus, sosiaalinen osallisuus, energia, kansanterveys. Huomenna kuulette sitten, kun komissio hyväksyy digimarkkinastrategian ja tämän yhteyden, joka on turvallisuusagendaan. Se on kiinteä yhteys osoitus myös siitä, että näiden täytyy kulkea käsi kädessä enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten viides periaate vielä lopuksi. Tuskin siinäkään mitään uutta ole. Me olemme jo tovin sitä puhuneet, että olisi ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden välillä kiinteämpi yhteys. Sisäiselle turvallisuudelle ei ole sellaisia uhkia, joiden alkuperä ei olisi ulkoinen tehen tiedettä, että korkea edustaja varapuheenjohtaja on työstämässä strategista tarkastelua ulkoisen strategian osalta vuodelta 2003. Jo kesäkuussa saamme tästä tietoja, mutta turvallisuusagendastakin otimme esille sisäisestä turvallisuudesta sellaisia osatekijöitä, jotka on huomioitava. Esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten rooli, ihmiskauppa, järjestön rikollisuus, maahanmuutto ja sitten rajoilla tapahtuva rikollisuus siinä vuoropuhelussa, jota me käymme myös kolmansien maiden kanssa. Siinä, ja sitten haluamme myös vahvistaa turvallisuusasiantuntemusta edustustoissamme ja käyttää nykyisiä rahastoja, ei pelkästään sisäasioissa, vaan mikä tärkeämpää, johdonmukaisemmin myös ulkoisen avun kanssa. Kunhan periaatteet on lyöty lukkoon, niin ajatuksena oli harjoittaa parempaa yhteistyötä sisäisessä turvallisuudessa, eli vahvistaa nykyisiä unionin turvallisuuspuitteita. Tässäkin on kolme pilaria, kolmannen pilarin ulkopuolella tavallaan, kun ajatellaan tämän alan edellistä elämää. Kolme toimintapilaria. Ensinnäkin parempaa tiedonvaihtoa, lisää operatiivista yhteistyötä ja tukitoimia enemmän, koulutusta, rahoitusta, tutkimusta ja innovointia. Ensimmäinen pilari, tiedonvaihto. Tämä on ratkaiseva kysymys. Tiedämme, että se on keskeinen osa keskusteluakin, mutta on tärkeää myös, että nykyistäkin tietoa vaihdetaan todellisesti jäsenvaltioiden kesken ja asianomaisten virastojen kesken. Eli tässäkin tavoitteena on jäsenvaltiot vaihtavat tietoa nykyisissä turvallisuuspuitteissa. Tässä mainitaan esimerkiksi Prym. Sitä pitää täysimittaisesti myös täytäntöön panna Interpolin varastettujen kadonneiden matkustusasiakirjoitteen tietokanta, joka on osoittautunut hyödylliseksi myös esimerkiksi. Sitten myös maahanmuutto. Tässä on viittaus maahanmuuttoagentaan. Siinäkin mietitään tarkemmin asioita ja jotain tietoa saatte ensi viikolla. Ja sitten tavaroiden liikkuminen tärkeänä alueena sekin, kun ajatellaan Euroopan unionin turvallisuutta. Ja sitten nyt vireillä olevien ehdotusten loppusaattaminen, se on totta kai tärkeä kysymys. Tuskin tälle parlamentin tarvitse mitään muistuttaa tästä, kun olette itsekin mukana olette PNRssä tietosuojapaketissa Europolissa mukana tai Sepolin parissa. Eli tätä täytyy nyt nopeuttaa. Tällainen viesti on tullut kaikille toimielimille ja komissio totta kai on aina valmiina tukemaan lainsäätäjiä sopimuksen aikaansaamiseksi. Toinen pilari, operatiivinen yhteistyö. EUn virastolla on tässä tärkeä rooli meidän täytyy varmistaa, että nykyisiä mekanismeja käytetään, mukaan lukien rahoitus, sisäisen turvallisuuden rahasto, mainittakoon. Tässä on myös poliittinen toimintasykli esillä. No mennäänpä pilariin jo, kuten jo totesinkin. Tässä tarvitaan paljon koulutusta, rahoitusta, Horisontti 2020 hän on nyt osa myös sisäasioiden salkkua, ja tämäkin täytyy huomioida toiminnassamme. Tutkimus ja innovointi ovat tärkeillä siellä nekin. No mennäpä sitten nopeasti eteenpäin, rouva puheenjohtaja, tässä vi- viittilöi että mennä painopisteen. Siinä on kolme. Ensinnäkin terrorismi ja radikalisoituminen, järjestäytynyt rikollisuus ja verkkorikollisuus terrorismissa me haluamme vahvistaa, ehkä luoda uusiakin välineitä. Paljon on ollut puhetta Europolin terrorismin torjunnan keskuksesta. Me uskomme, keskus vahvistaisi jo olemassa olevia osastoja Europolissa. On vain kasattava nämä yhteen sillä ajatuksella, että ne olisivat mahdollisimman toimintakykyisiä auttaessaan jäsenvaltioita, kun toimitaan nykyisissä puitteissa. Ja sitten uusi internet-viiteyksikkö, jota on suunniteltu, ja uusi foorum kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä keskustelua varten, jos on kyse terrorismista ja väkivallasta verkossa. Ja sitten terrorismin rahoittaminen yhtenä aloitteena agendasta löytyy tästä hyvää tekstiä. Kyse on kulttuuriesineiden salakaupasta ja myös valvonnasta Ja sitten rikosoikeudelliset toimet. Se on tärkeää tuoda esille ensi kertaa nimittäin. Turvallisuusstrategiaan otettu mukaan myös kunnolla oikeudellinen luottavuus. Siinä EPRistä vahvistetaan ja lisäksi halutaan estää radikalisoitumista vankiloissa. Sitten lopuksi ennaltaehkäisevät toimet radikalisoitumisessa. Ja toteasin, että teemme läheistä yhteistyötä kollegojemme kanssa eri yksiköissä koulutuksen, työllisyyden parissa. Me pidämme tätä ennakkoedellytyksenä myös radikalisoinnin estämisessä. Ja sitten toinen painopiste järjestetyn rikollisuus. Vahvistetaan EUn poliittista sykliä, myös salakuljetuksen yhteiset toimet, maahanmuutto on tärkeällä sijalla ja sitten rahan perässä kulkeminen, katsotaan miten rikollisuutta rahoitetaan kansainvälisesti, eli täysimittaisesti rahanpesupakettia täytäntö pantaisiin niin, että käytettäisiin tiedusteluyksikköä tehokkaammin ja mitä parlamenttikin on antanut osviittaa toteutettavuustutkimuksista, kun on kyse takavarikosta. Meillä on myös oma yksikkö, joka liittyy aseisiin, ja me haluamme tästä myös paketin ajoissa, ympäristörikokset mukaan lukien. Lopuksi verkkorikollisuus, kuten totesin, se on tärkeällä sijalla. Kansallistakin mielestä verkkoturvallisuus on etulinjassa. Meidän täytyy vain täytetä nykyistä lainsäädäntöä. Ensinnäkin direktiiviä koskee verkkoturvallisuutta ja sitten varmistaa se, että käyttäjät tuntevat olonsa turvallisemmaksi, kun ovat verkossa. Siksi meidän täytyy puitepäätöstäkin miettiä, joka liittyy muihin kuin käteismaksuihin. Ja huomenna hyväksytään myös kysymys, joka liittyy tähän. Lopuksi seuraava kalvo, kiitos. Tästä eteenpäin. Kuten totesin, varapuheenjohtaja ja komission jäsen ovat korostaneet, että tämä on yhteinen urakka. Me olemme halua auttamassa komissiota ja, komission puolelta neuvostoa ja parlamenttia. Tämä on tärkeä myös täytäntöönpanossa. Ei pelkästään ajatella lainsäädäntötyötä. Ja kuten totesimme, voimme tulla tänne uudestaankin kertomaan toimista, joita on täytäntöönpano. Voimme tulla puoli vuosittain asianmukaisella tasolla, ehkä myös ministeritasolla, jotta voimme kertoa teille tilanneesta. Toivottavasti Tämä oli odotusten mukaista. Tekstejä olen nyt valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much, Mr. Soreka. Oikein paljon kiitoksia, kollega Soreka. Nyt avaan yleiskeskustelun. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat koordinaattori tai heidän edustajansa kollega Foss on edustaja Holmajerin sijaisena paikalla. Olkaa hyvä. Vielen Dank ähm, für die Möglichkeit. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelun mahdollisuudesta ja paljon kiitoksia myöskin tästä alustuksesta ja esittelystä turvallisuusstrategian liittyen. Mielestäni tämä on hyvä ajatus, tämä on mainio juttu, että vihdoinkin tälle hankkeelle on näytetty vihreää valoa, mutta herää nyt vain kysymys siitä, että onko meillä riittävästi joustovaraa tarjolla, ettemme sano nyt, että viiden vuoden ajalle meillä on tällainen konsepti olemassa, ja kun muutokset maailmanlaajuisesti tapahtuvat niin nopeasti, niin minusta tuntuu, että meidän täytyy olla ikään kuin ajan hermolla ja pohtia sitä, että miten järjestelmää on miltäkin osin parannettava, erityisesti rahoituksen ja henkilöstöresurssien osalta, ei ainoastaan komissiossa, parlamentissa ja muualla, vaan myöskin laajemmin, eli turvallisuusviranomaisten taholla. Ja kysyisinkin, että kauanko aikaa kuluu ennen kuin tämä ohjelma voidaan käytännössä käynnistää? Me voimme keskustella aamusta iltaan siitä, että onko nämä tärkeimmät asiat mainittuna, mutta te mainitsitte nämä kolme tärkeintä asiaa, verkkorikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus. Kyllä minunkin mielestäni meidän pitää päästä mahdollisimman nopeasti itse täytäntöönpanovaiheeseen, jotta saamme aikaiseksi globaalin tai holistisen lähestymistavan, niin tästä puuttuu asioita, johon me emme suoranesti voi puuttua, nimittäin yhteistyö sotilasalalla. Komission puheenjohtajan ehdotus tähän liittyen on ollut jo esillä ja sitten tiedustelupalvelut, ehkäpä niidenkin roolista pitäisi vielä syvällisemmin keskustella – ja lisäksi vielä seurantatoimenpiteet, eli esimerkiksi Eurojustin toiminta ikään kuin vapaaehtoisena vaihtoehtona, eli ei ainoastaan tutkintavaiheessa, vaan myöskin myöhemmässä vaiheessa olemme toiminnassa mukana. Eli kyllä täältä löytyisi vaikka ja kuinka paljon täydennettävää ohjelmaan liittyen, mutta mielestäni tärkeintä on ryhtyä tuumasta toimeen, sillä meitä ei jäädä odottelemaan. Kuulin, että Ranskalla on oman, oma Patriot Act-tyyppinen laki. Se osoittaa, että ilmeisesti jäsenvaltiotkaan eivät halua odottaa, että EU-ssa jotain asiasta päätetään, joten ehkäpä olisi paikallaan ikään kuin eurooppalaista tätä hanketta. Eli katsoa, miten tilanne muuttuu, ne muuttuvat tilanne muuttuu todellakin nopeasti ja se edellyttää joustavaa toimintamallia. Ja tästäpä syystä tämä lähestymistapa on mainio, sitä täytyy laajentaa, mutta ensin täytyy päästä käytännön tasolla vauhtiin. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että onko komissio ylipäätään äh, rakenteellisesti siinä kunnossa, että se voi ryhtyä toimintaan. Ja parlamentissakin täytyy pohtia sitä, että onko meillä mahdollisuus lähteä tätä asiaa täysipainoisesti käsittelemään vai joudummeko käsittelemään sitä ikään kuin ylimääräisenä asiana. Ja sama pätee tietenkin myös komissioon. Kiitokset ja seuraavan edustaja Sipö. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. niin, kollega Soreka, te viittasitte alkuun näihin tammikuisiin traagisiin tapahtumiin, jotka edellyttävät kiireellisiä toimenpiteitä. Henkilökohtaisesti uskon, että olisi paikallaan, että politiikkaa tekevät suhtautuvat vakavasti uusiin haasteisiin, mutta huolellisesti työtä tehden – sillä yön yli päätösten tekeminen ei yleensä johda hyviin tuloksiin. Muistutan tässä tietojen tallentamisesta konservatiivit ja sosiaalidemokraatit hätää tekivät päätöksensä viitaten perusoikeuksiin, mutta tuomioistuin kumosin nämä tehdyt päätökset juuri perusoikeuksiin viitaten, joten jäsenvaltiot ovat toimineet vanhan totuttuun tapaan, vaikka heidän tulisi toimia eurooppalaisten määräysten mukaisesti. Mitä tulee kiireellisiin toimenpiteisiin, niin tällä hetkellä puutteena voidaan pitää sitä, niin kuin viime kuukausien aikana käydyssä keskustelussa on sanottu, olemassa olevat toimenpiteet – niitä ei käytetä laisinkaan tai puutteellisesti ja viranomaistahojen ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto vaan ei toimi. Joten olisi varmaankin paikallaan ensinnäkin tilkkiä nämä aukot, jotta saadaan aikaiseksi toimiva järjestelmä. Eli komission ja jäsenvaltioiden pitäisi ponnekkaasti jatkuvasti kehittää järjestelmää. Ja on sanottu, että jonkinlaista arviointiakin toteutetaan, niin kuin tekin sanoitte, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja minä olisin kiinnostunut kuulemaan, että miten komissio haluaa päästä siihen tilanteeseen, että se kykenee painostamaan esimerkiksi diplomaattisesti, diplomaattisia kanavia käyttäen, jotta jäsenvaltiot käyttäisivät laajemmin ja tehokkaammin olemassa olevia järjestelmiä, sillä ilman jäsenvaltioiden toimintaa mikään ei toimi. Te korostitte, perusoikeuksien vaalimisen merkitystä, se pitää paikkaansa. Ehkäpä alusta alkaen meidän olisi pitänyt käsitellä aivan toisella tavalla myöskin tietojen tallentamiskysymystä. Mutta on järkettävää kuulla kommentteja tietosuojapakettiin liittyviä huomioita. No komissio ei ole tässä prosessissa suoranaisesti mukana, mutta on kyllä huolestuttavaa, jos kuullaan sanottavan, että yritykset saisivat ikään kuin enemmän tuottoa perusoikeuksia vesittämällä, joten kyllä meidän täytyy todellakin paneutua tähän asiaan. Ilmeisesti kaikki eivät ole ymmärtäneet perusoikeuksien keskeisimmän merkityksen. Mitä tulee sitten muihin asioihin, eli kyllä meidän täytyy tehdään yhteistyötä muiden pääosastojen kanssa ennaltaehkäisevässä mielessä, mutta muistutettakoon siitä, että tarkoituksena ei ole koulutuksen ja työllisyyden kautta luoda parempia tulevaisuuden näkymiä kansalaisille. Tämä nyt ei kuulu teille, mutta mielestäni olisi paikallaan myöskin maksaa tehdystä työstä kunnon palkka, koska muuten työstä ei ole mitään hyötyä. Vielä yksi hyvinkin arkaluonteinen asia, jonka otin täysistuntokeskustelussakin esille. Mielestäni on aika lailla järkyttävää, että turvallisuusohjelman puitteissa puhutaan uudemman kerran maahanmuutosta ja turvapaikka-asioista. Halutaanpa tai ei, niin tästä syntyy sellainen vaikutelma, että maahanmuutto tai maahanmuuttajat ovat EUlle uhkatekijä. Se on kyllä dramaattinen väite. Ja sitten mitä tulee salakuljetustoimintaan, niin viimeisenä huomio niin tietenkin rikollista toimintaa vastaan on toimittava, mutta ihmisten salakuljetustoiminta ei ole se varsinainen ongelman syy, vaan ikään kuin seuraus. Mutta meidän täytyy katsoa, mitä komissio ehdottaa ensi viikolla lailliseen maahanmuuttoon liittyen. Jos edes pakolaiset Syyriasta, Irakista, Eritreasta ja muualta eivät saa laillisesti muuttaa Euroopan unionin alueelle, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin ihmisillä ei ole mitään, mitään muita vaihtoehtoja kuin pyrkiä tänne laittomin keinoin. Ja ihan viimeisenä vielä tästä sotilaallisesta ulottuvuudesta. Kaikki ryhmät ovat todenneet, että sotilaallinen toiminta on omalta osaltaan vaikuttanut rajanaapureidemme tilanteen hankaloitumiseen. Ja jos nyt taas puhutaan sotilallisesta ulottuvuudesta, niin ei se tähän kyllä oikein sovi. Tämä olisi aika lailla vaarallista. Kiitoksia. I have to because we have plenty of colleagues who wish to intervene. Valitettavasti Suomen tulkkaus aktiivisena päättyy tässä kokouksessa. Suomea edellä puhua kokouksessa, mutta valitettavasti ei enää voi kuunnella, koska tulkit on määrätty toiseen kokoukseen. Uh, and I'll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

données. Donc euh, nous appelons euh, nos collègues à soutenir cet amendement oral. Je vous remercie. Thank you, Mrs. Dati. The rapporteur, Mr. De Jong, would like to intervene. Try the other one, maybe Mrs. Dati, if you close your one, maybe now.